gentlemen, we've got a lot of voting. Hyvät naiset ja herrat, nyt meillä on paljon äänestettävää. Pyytäisin toimimaan tehokkaasti yhteen. Ainakin kaksi ja puoli tuntia on siis äänestystä. Holidays, we can do that. And to finish... Mutta loma on kohta edessä ja saamme tämän työmme loppuun. Testaamme jälleen kerran, koska jotkut teistä muuttivat paikkojaan. Täytyy tarkistaa laitteiden toimiminen. Äänestys alkaa. I open the vote. Hello, hello. Okay. Please vote. And I close the vote. Äänestys päättyy. järjestelmä toimii. Sitten mennään mietintömietinnöltä. Ensinnäkin kyberturvallisuusvirastosta. Angelika Niebler esitteli ja haluaa puheenvuoron. Puheenjohtaja, kiitos. Halusin vain kiittää kaikkia kollegoita kaikissa poliittisissa ryhmissä tuesta ja hyvästä yhteistyöstä. Kuukausien ajan teemme kovasti töitä kompromissien eteen, joten kiitti kaikille. Ja lisäksi haluaisin lämpimästi kiittää myös sihteeristöä ilman heitä. No, he ovat tässä mukana ilman heitä tämä kompromissin löytäminen ei olisi onnistunut, että saataisiin näitä tuloksia, joten kiitti vielä kaikille. Tämä on hyvin tärkeä asiakokonaisuus ja nyt odotan hyvää äänestystä. Kiitti paljon. Thank you very much, Madam Rapporteur. I... Kiitoksia esittelijä. Jokainen ITRE-valiokunnan kokous pitäisi aloittaa niin, että ilman sihteeristä ei päätäisi yhtään eteenpäin. Olen samaa mieltä täysin teidän kanssanne. Kiitoksia. Let us go to the uh, voting procedure. Ja aletaan äänestää. Live yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi kolme kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2-4-0 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 imko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2-4-1 against vastaan tyhjää hylätty. Kaksi, neljä, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi kuusi ja seitsemän yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Työjärjestyspuheenvuoro 38 ja työjärjestyspuheenvuoro. No, e, presidente, che i fogli da genere sono... Puhe, puheenjohtaja, me emme pysty pysymään tässä vauhdissa. Voisiko hieman vauhtia hiljentää? Itse ainakaan en pysy tässä mukana. Eikö teiltä You can go a little ah. uh, uh, many of us are not able to vote all the... Voisitte hieman hitaammin mennä. Monet meistä eivät pysty äänestämään tarkistuksista. Okei. Okay. Okei. Okay. Um. Kompromissi kahdeksan, Onko se OK puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kol- kolme kuusi nolla puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme kuusi yksi ja Libe 50 kolme live kaksi tarkistusta, 361 ja 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMCO 51 in favor. IMCO 51 vastaan. Vielä kerran IMCO 51 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. I close the vote. One SND too many. Uh, uh, one SND too many. Uh, one SND too many, once again. SND. Okay. That's okay. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kymmenen puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 puolesta. Abstention. Hyväksytty. 364 puolesta. Vastaan. Raukeaa, koska 45 hyväksyttiin. 364 raukeaa. 364 puolesta vastaan. Tarkistamme. Todennäköisesti hylätty. 364. I close the vote. Rejected. 36. Hylätty 365 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 366 puolesta vastaan hylätty ja hylätty. 367 puolesta vastaan. Tarkistamme. 367. Äänestys päättyy. Hylätty. 368 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 371 puolesta vastaan tyhjää hylätty 372 puolesta vastaan tarkistamme 372 372 I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 374 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. I close the vote. Äänestys päättyy. SD kollegat, te ette nostaneet ääni, käsiänne kunnolla. 375 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 375. Äänestys päättyy. Rejected. Hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tulos. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan uudestaan 376. I close the vote. Äänestys päättyy hylätty. 377 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 48. 48. I close the vote. Äänestys päättyy, hylätty. 391 in favor. 3. 91 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 391. 391. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 392 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 393 yhdessä 61 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 395 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 396 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 39, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty 397 puolesta vastaan tyhjää hylätty 399 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5, 3, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 4, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi yhdessä 557 559 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5, 6, 0 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. 5, 6, 0. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytään. Hyväksytty. IMKO 96 puolesta vastaan Imko 96 puolesta vastaan. Tarkistamme. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kaksi identistä. 563 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 565 puolesta vastaan tyhjää hylätty 566 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty 567 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 568, 567 puolesta vastaan tarkistamme 567 tuloksen. Oh, he's accepted, but I close the vote. Äänestys päättyy. hyväksytty. Ehkä tässä mennään vähän liian kovalla vauhdilla, koska te ette nosta käsiä kunnolla. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 570 puolesta vastaan We go to Libre 62. Oh yeah. So, amendment. 83 hyväksyttiin, joten meidän pitäisi äänestää suoraan Libe 68, 62. Kaikki muut raukeavat. Libe 62 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 574 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 575 puolesta vastaan tyhjää hylätty 576 puolesta vastaan tarkistamme 576 And I close the vote. Rejected. Hylätty 84 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Let us check. 84. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5, 7, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 8, 5 puolesta yhdessä 5, 8, 6 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty 5, 8, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty 5, 8, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Imko 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 589 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 590 puolesta vastaan tyhjää hylätty 591 yhdessä 104 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi tarkastusta 593 ja 105 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme tarkastusta kaikki identtisiä 594, 595 ja 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 596 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan. Tarkistamme. 107. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Libe 64 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 597 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, 598 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Imko 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, niin Imko 108 äänestys päättyy. Hyväksytty. 599 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 109 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 600 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 601 puolesta. Anteeksi, 111 puolesta vastaan tarkistamme tuloksen. 111. I close the Äänestys päättyy. Hylätty. 602 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 604 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 606 puolesta vastaan. Tarkistamme. Epäselvä tulos. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 607 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 608 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 618 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 619 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 600, anteeksi kompromissi 20, 5 puolesta vastaan tarkistamme kompromissi 20 25. Äänestys päättyy. Hylätty. 92 puolesta tarkistamme 92. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 625 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 626 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 627 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 628 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 629 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 630 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 631 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tarkistamme 95. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Sorry. That's it. Um, 96 uh, uh, in favor. 96 puolesta vastaan, tyhjä. Hyväksytty yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi samasta neljä ja live kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Imko 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Live 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän tulokseen 109. And they Hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksyt, hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 114 ja 10 samassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty 118 puolesta vastaan tyhjää parempi tarkastaa, tarkistaa tulos. 118. 118. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 119 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 120 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 121 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan hyväksytty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 138 puolesta vastaan tarkistamme tuloksen 138. I close the vote. Accepted. Hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Sitten seitsemän, koska 132 hyväksyttiin, siis seitsemän puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 141 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 142 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 143 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 144 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 145 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 146 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 147 puolesta, vastaan. Tarkistamme tuloksen 147. And they close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty 148 puolesta vastaan. Tarkistamme tämäkin tuloksen 148. Äänestys päättyy. Hylätty 149 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tällä kertaa. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 156 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 15 puolesta vastaan. Imko 15 uudestaan 15 puolesta vastaan. Tarkistamme. It's completely unclear for me, maybe Okay. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty 164 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 165 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 166 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 168 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 169 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 170 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 171 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 171. Tarkistamme sitten sen vielä. Good idea to check from time to time. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 172 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 181 puolesta vastaan. Tarkistamme 181. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty 191 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 192 puolesta, vastaan tarkistamme tuloksen 192. I close the vote. Rejected. Imko 20. Hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa ehdottomasti tämä. 193. And it. Äänestys päättyy. Hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 195 puolesta ja vastaan. Tarkistamme tämänkin 195. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Hmm. 196 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 127 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten 197 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys. Mietintö luonnoksesta muutettuna nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. Ylivoimainen enemmistö Onnittelemme esittelijä. Sitten äänestys siitä, että aloitetaan toimijoitaväliset neuvottelut 69c-säännön mukaisesti nimenhuuto äänestys tämäkin. I open the vote. And I close the vote. Äänestys päättyy. Valtava enemmistö. Onnittelemme esittelijää. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä, esittelijää kovasta työstä ja kiitän koko valiokuntaa. Hyvin tärkeä asia. Kyberturvallisuus tosiaan tärkeä juttu. Now we go, madam. Seuraavaksi niin rouva. This is... Niin tämä on loppuäänestys tässä ennen kuin mennään loppuäänestykseen täysistunnossa ensi lokakuussa ja haluaisin kiittää teitä kaikkia poliittisia ryhmiä loistavasta yhteistyöstämme. Varjoesittelijät ja heidän avustajansa, kiitos heillekin, tietysti minunkin avustajani. Haluan myös kiittää sihteeristöä, Petteriä ja sen lisäksi haluan kiittää puheenjohtajamme. Hän on osoittautunut erinomaiseksi toimijaksi. On ollut kahdeksan pitkät trilogit, joten kiitos Jirsi puheenjohtaja ja kiitos teille kaikille. Kiitos. Well, uh, thank you very much. Uh, kiitos paljon, arvoisa esittelijä. No, jokaisten trilogian jälkeen olo vain paranee, erityisesti kun lopetellaan aamu yö neljältä. Se on ihan mahtavaa. Voi mennä katsomaan TVtä jalkapallootteluita, jotka on pelattu aikaisemmin, eli loistava sopimus. Now the topic is, Pilar, the topic is European electronic... Seuraavaksi eurooppalaiset sähköisen viestin käytännössäännöt, neuvottelut hyvin monimutkaiset, kahdeksat kolmikantaneuvottelut yhteensä, 3, 4, 5 kestivät kukin, viimein taisi oli 9 tuntia, joten kaiken kaikkiaan pitäisi muistaa Tämä kun neuvotellaan budjettikysymyksistä. Tämä on melkein yhtä monimutkaista esimerkiksi kehysohjelmat sun muut, joten Hän pitäisi valmistautua itse valiokuntana, mutta kahdeksat trilogit, kovaa keskustelua, kiitos. Bulgarian puheenjohtajavaltiolle he ovat tehneet paljon ennen sitä. Aikaisempi puheenjohtajavaltio hoiti tätä, joten kolme PJ kautta oli tässä kulunut neuvottelujen myötä, joten kiitos sitten äänestys toimintavälisestä neuvottelusta alustavasta sopimuksesta 69F-sääntö. Äänestys alkaa. Koneäänestys. I close the vote. Äänestys päättyy. Loistava enemmistö, kiitos, onnittelut esittelijälle, kaikille varjostelijoille ja loistava tulos se ei ollut helppo saavuttaa. Jos ajatellaan, näitä spectrum kysymyksiä muun muassa. Joten koko valiokunta onnittelut teille. Seuraava äänestys. Alustava sopimus Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyön Evgen Tozenovski oli esittelijämme. Työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Děkuji Jeři za slovo. Já bych chtěl se připojit k Pilar de Castillo. Haluaisin esittää kiitokset. Haluan esittää kaikkia kollegoita, varjoesittelijöitä ja ennen kaikkea myöskin Pilar de Castilloa, koska hänen työnsä on ollut äärimmäisen tärkeää näiden kahden asian yhdistämisessä myöskin. Luonnollisesti myöskin sihteeristö on kiitosten arvoinen ja sama koskee myöskin teknistä avustushenkilöstöä. Nimenomaan näiden kahden failin liittäminen yhteen oli todella hankalaa ja onnistuimme tässä. Vielä kiitokset kaikille, kiitokset koko valiokunnalle ja myöskin kaikille asian osallistuneille. Niin kuin sanottu, monet tarkistukset olivat varsin hankalia teknisesti ja niin kuin sanottu, mm, kolmikantaneuvottelut olivat pitkiä, joskus ne loppuivat jopa kolmelta aamuyöllä vasta. Eli kiitokset vielä kerran Pilarille näiden kahden asiakirjan yhdistämisestä. Kiitos Jevgen, niin yhteistyö oli mahtavaa varustelijoiden ja esittelijän välillä. Hienoa, että keskusteltiin tässä rinnakkain näistä kahdesta asiasta. Ja tästä päätettiin siis samaan aikaan kolmikantaneuvotteluissa me molemmat asetukset saatiin, saimme päätökseen, mikä loistatus. Kiitos myös erinomaisesta työstä. No niin, sitten jatkamme eteenpäin. Koneäänestys. Niin- Eli nämä epäviralliset trilogit. Sitä, se nyt äänestys, äänestys alkaa. Siis päättyy EP, yksi EPP liikaa. Pahoittelut. No niin, selvä. Nyt kaikki on oikein. Suuri enemmistö, niin onnittelut Onnittelut esittelijälle ja varjoesittelijöille. Seuraava kohta, energiatehokkuus. Se on seuraava kohta. Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaisemmasta alusvasta sopimuksesta. Työjärjestyspuheenvuoro vai ei vaan eräs asia liittyen tähän käytännön asioihin. Tässä oli esittelijä herra Girek, sitten herra Pohe Niin, jos Maailmat haluat käyttää puheenvuoron, niin olkaa hyvä. Miroslav, sekin voitte käyttää puheenvuoron. Ach, the floor is yours. Edward. Panie Przewodniczący, zgłaszam się właśnie w kwestii formalnej. Chciał... Kiitokset. Tämä on muodollinen e, kysymys. Niin kuin sanottu, tässä on kysymys toimielinten välisestä tekstistä ja tekstiä pitäisi hieman muuttaa. Tässä on kysymys siis energiatehokkuudesta ja siitä on pidettävä kiinni koko ajan on kysymys siitä, että me myöskin vähennämme energian kulutusta, joten jollakin tavoin se pitäisi saada tähän mukaan. Itse asiassa tämä koko käsite, tehokkuus, on ikään kuin törmäyskurssilla energian säästämisen kanssa. Jollakin tavoin pitäisi saada tämä asia paremmin ilmaistuksi. Ehdottaisin siis, että ainakin johdantosan kappaleisiin kolme ja neljä otettaisiin tuo energian säästäminen mukaan, eikä puhuttaisi pelkästään tehokkuudesta. Emme voi muutenkaan sanoa, että 25 prosentin tavoite energiatehokkuudessa tarkoittaa sitä, että samaa kriteeriä käytettäisiin esimerkiksi jo vasta vuonna 2030. Sehän on meidän lopullinen tavoitteemme. Ja, ja jotta siihen päästäisiin, meidän on säästettävä energiaa ja sen vuoksi nämä konseptit pitäisi jollakin tavoin e, eriyttää ja, ja selkeyttää. Ja sitä paitsi näillä asioilla on ilman muuta myöskin erilaiset vaikutukset Joten niin kuin sanottu, esimerkiksi energiaketjua ajatellen ja siihen liittyen kolmea keskeistä polttoainetta ja niiden käyttöä ajatellen, kyse on selvästikin säästämisestä. Se... Kiitos kollega. Sitten pyydän esittelijä Miroslav Pohja, olkaa hyvä. Thank you, Jersey. Good morning, Kalisa. Kiitos, Jirsi. Huomenta, kollegat. Mä olen hieman hankalaa minun nyt jotenkin keskustella tästä Kirkin kanssa, koska hän on ryhmän jäsen, SD-ryhmän jäsen. No vaikea nyt kommentoida, mitä hän sanoi. Tässä on selvä enemmistö talossa mielestäni ja vastuuden parissa. Kiitos heille kaikille kovasta työstä, mutta myös joustosta. Tämä oli hyvin hankalat neuvottelut, ehkä hankalimmat, joihin olen koskaan osallistunut. Ja kesäkuun lopulla lopultakin päästiin sopuun. Uskon, että voimme äänestää heti tänään, koska tämä saa neuvostossa ja komissiossa hyväksynnän ja myös kaikki varustelijat olivat konsensuksessa. Kiitos heille kaikille. Kiitos komissiolle, herra Ristorille selkeästä tuesta kaikissa neuvottelun vaiheissa, kaikissa trilogeissa ja myös Kiitos puheenjohtajavaltio Bulgaarialle. Ja te näittekin tämän kiitos. Voimme varmasti äänestää. Thank you. Um, uh, thank you very much. I understand. Kiitos ymmärtääkseni. Tämä nyt on ehdotus esittelijältä herra Pohjelta siirtyä äänestämään, jos ymmärsin oikein. Esittelen ehdotuksen Esittäjäthän voi aina ehdotuksia tehdä. Ja jos voin vielä sanoa, Call, it will be... pöytäkirjassa lukee sitten, että ehdotus, jonka mainitsi herra Girek, kuten tavanomaista menettelyssämme, tämä kokouksen pöytäkirjassa lukee, että tämä Girekin ehdotus. Haluaisin tukea teitä Miroslav, koska mainitsitte taas Euroopan komission niin kuin Angelika Nikblerkin, Pilar Jevgen ja te myös, sillä tuki oli valtava, joten kiitos aktiivisuudestanne myös kaikissa näissä seuraavissa kohdissa, josta äänestämme tänään, koska komission edustajat ovat paikalla täällä tänään. Te kaikki, no, ole pääjohtajia, molemmat ovat näistä eri pääosastoista kanssamme lisäksi. Komissaarit ovat paikalla säännöllisesti, mikä on suuri apu myös meille, kun neuvotellaan. Joten haluan tukea teitä kaikkia esittelijöitä, koska te kaikki sanoitte täysin samaa. Eli että komission panos on tärkeä. Tarvitsee saada komissaarit ja pääjohtajat ynnä muut. Joten kiitos. Nyt äänestä äänestämme energiatehokkuusmietinnöstä, äänestystoimielten välisessä neuvottelussa aikaisemmasta alustavasta sopimuksesta, 69F artikla, äänestys alkaa. Koneäänestys tietysti nimenhuutoäänestyksenä. And I close the vote. Äänestys päättyy. Mahtava enemmistö, kiitos. Hyväksymme tuloksen alustavasta sopimuksesta, johon päästiin epävirallisessa trilogiassa nyt sitten. Uusiutuvista lähteistä peräisin energiakäytön edistäminen, uudelleen laadittu. Jose Blanco Lopez oli esittelijämme. Haluatteko sanoa jotain? Selvä, olkaa hyvä arvon ystävä. Kiitos, presidentti. Suurkiitokset äh, puheenjohtaja. Minäkin omasta puolestani haluan esittää kiitokset äh, ensinnäkin äh, puheenjohtajalle neuvotteluiden edistämisestä ja erityisesti haluan kiittää Elvira sihteeristöstä, koska hän on koko ajan ollut mukana tämän asian käsittelyssä. Yhteistyö ja luottamukseen perustuva yhteistyö erityisesti eri esittelijöiden välillä Turmes, Tamburano, Varom ja kaikki muut olivat mukana. Ja haluan nyt Turmesin henkilökuntaa erityisesti kiittää. Hän ei ole enää täällä paikalla, niin kuin tiedätte. Ja niin kuin sanottu, ja Pavlo, omat assistentti ja, ja, ja komissaari Kanjete, komissio, hänen Kanieten työryhmä, Paula, Antonio, Francesco, Iana ja he nämä kaikki henkilöt olivat mukana tässä rakentavassa yhteistyössä, jota harjoitettiin luottamuksena vallitessa ja se johti meidät myöskin hyvään lopputulokseen, jossa ilmaston muutoksen vastainen kamppailu jatkuu ja seuraavassa ilmastohuippukokouksessa voimme todeta, että teimme tehtävämme ja onnistumme siinä. Kiitos. Sieltä työllisyyspuheenvuoro puheenjohtaja. Tässä nyt on pitkä äänestys ja kymmenen äänestystä tuossa. Nyt ystäväsi pyytäisin, että esittelet. Ei nyt tarvita mitään Oscar-palkintopuheita, jossa kiitetään kaikkia eurooppalaisia, jotka osoitetaan Tiedämme, että kaikki ovat tehneet parasta, tehneet kovaa työtä. Voitaisiinko nyt mennä äänestämään? Uh, thank you very much. Kiitos. Uh, well, uh, probably we treat it as a... Niin. Oscar-palkinnon arvoista taisi olla tuo. Niin ehkäpä tässä olette oikeassa, että me ole oikeassa, mutta mitä pitä, pitäisi tehdä nyt sitten? Mennään näihin uusiutuvien energialähteisiin, niin anteeksi. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. We don't have any... Selvä, ei ole muita palkintoja tässä salissa, olen pahoillani. Eli Jose Blanco Lopesin teksti. Alustava sopimus on pääsin trilogiassa siitä äänestämisen 69F-artiklan mukaan. Äänestys alkaa niin huutaan äänestyksenä. And I close. Äänestys päättyy. Yksi SD liikaa, nyt se on ok. Ja äänestys päättyy. Suuri enemmistö, kiitos. Hyväksytty. Tiedämme erittäin hyvin, että äänestystoistusten täysistunnossa ne kaikki lomien jälkeen tietysti Ystävät hyvät, tällainen lyhyt tauko kovassa työssämme oli. Ei mitään jännittävää, fantastista, mutta ei liiankaan jännittävää. Nyt sitten pitkä äänestys, noin tunnin, joten olkaamme valmiita. Onde. Emission Jakob Dalunde valmistelee päästönormin asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille. Ja tässä on paljon äänestyksiä, joten tämä vie aikaa. Aloitetaan kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty kompromissi 10 ja kahdeksan ovat ikään kuin kilpailuasemassa toisiinsa. Anteeksi, sanapuheenjohtaja 1, 2, 3, tarkistukset ennen kompromisseja. Niistäkin pitäisi äänestää 1, 3, 2 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 10. Nimenhuuto äänestys koneäänestyksenä, koska se pitää tarkistaa. Compromise 10. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvä. Sitten suoraan tarkistukseen 17 ja 4 yhdessä puolesta. Odottelen. 17 ja 4 tarkistukset, 17 ja 4 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 154, 156 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten jos hylätään, niin mennään. Kyllä, kyllä, tiedän, tiedän. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tällä kertaa. Sitten kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9 koneäänestyksenä. Kompromissi 9. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi tarkistusta yhdessä 20 ja 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä, tarkistetaan. Kaksi tarkistusta yhdessä. Äänestys päättyy. hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä tarkistusta yhdessä 21, 184, 11 ja 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan. Epäselvää. 185. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi tarkistusta 186 187 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistukset 189 ja 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 191 192 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi tarkistusta. 206, 207 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 23, 29 ensimmäinen osa ja 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistukset 2, 1, 3, 4, 5 ja 6 puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 217 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Mistä tässä raukeaa joukko tarkistuksia? Ja ja ja. Uh, it was few pages before. Muutama sivu 153 ja niin hetkinen. So all of them. Eli nämä kaikki kuusi tarkistusta raukeaa. Ja nyt sitten tarkistus 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty 225 puolesta, vastaan tyhjä. hyväksytty, kompromissi 4 puolesta, vastaan tarkistetaan tämä kompromissi. Tarkistetaan. Compromise 4. Kompromissi 4. Äänestys päättyy. Hylätty. 227 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää. 229 tarkistetaan. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 230 puolesta vastaan Tarkistetaan. 230. Äänestys päättyy. Hylätty. 231 puolesta vastaan. 231 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Is two? identical to 30, so we don't have to vote it. Oh, well, it was the same, yeah. So yeah. Two, two, so is, yeah, so is, so is rejected. Yeah. Is it... Hylätty pahoittelut 2, 3, 0 ja 1 ovat identtiset, eli hylätty 2, 3, 2 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, eli oikeassa olitte. Sitten 2, 3, 3 puolesta vastaan. Vielä kerran kaksi, kolme, kolme puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kaksi, neljä, nolla puolesta vastaan. Tarkistetaan 240. Äänestys päättyy. hyväksytty. Neljä tarkistusta, 241, 2 ja 3, sitten 102 ja 103 siihen päälle puolesta vastaan. Tarkistetaan. Viisi tarkistusta yhdessä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme tarkistusta, 24 5 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 4, 7 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 2, 4, 7. Äänestys päättyy hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää. Ei käsiä. Ei tässä pysty päättämään, joten koneäänestys 248. Äänestys päättyy. Hyväksytty ehkä pitäisi vaihtaa kättä, koska toinen käsi saattaa väsyä, joten voitte vaihtaa kättä välillä. Ehkä se helpottaa äänestämistä. Kun tässä nyt mennään ainakin tunti vielä. 249 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan Tarkistetaan kompromissi 5. Äänestys päättyy. Accepted. Hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan. Tarkistamme. 258, juuri niin. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. I'm in favor. Again. 259 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämäkin 259. Tiukan näköinen tulos. 5-9 and I close the vote. Äänestys päättyy hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 267 ja 268 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 koneäänestyksenä. Äänestämme kompromissista kuusi. And I close the vote. Accept. Hyväksytty. Sitten 269 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämäkin. Äänestys päättyy. accept. Hyväksytty. 270 puolesta, 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen. And I close the vote. Reject. Hylätty. Kompromissi 1. toista. No siitä on jo muutamia sivuja. No sitä ei kuitenkaan hyväksytty, joten 12 kompromissi raukeaa. Sitten kompromissi seitsemän. Ja koneäänestyksenä kompromissi seitsemän. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 282 puolesta. Against. Vastaan. Pyydän teitä tai nyt tarkistamaan tämän koneäänestyksenä vielä. 282. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty 284 puolesta vastaan. Tyhjää. Kukaan ei nosta kättä reippaasti, joten joudutaan tarkistamaan 284. Äänestys päättyy. Is rejected. Hylätty. 285 puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Check. 285. I close the vote. Äänestys päättyy hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty sama enemmistö. Sitten 287 ja 96 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme nämä kaksi yhdessä 287 ja 96. Äänestys päättyy. Accepted. 288 in Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 ja 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää 32 koneäänestyksenä, joka päättyy hylätty. Ka- Sitten yhdessä kahdeksan, niin 200, 114, kaikki kahdeksan yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kuusi tarkistusta yhdessä 33, 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 5, ne kaikki raukeavat, koska 151 ja 6, niitä ei hyväksytty, ja 177, joten me menemme 329 seuraavalla sivulla varmaankin 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 331 puolesta vastaan. Tarkistamme 331 koneäänestyksenä. I close the vote. Is accepted. Hyväksytty. Sitten vuorossa eteenpäin. Seitsemän tarkistusta. 355, 367 saakka ne kaikki raukeavat, koska 554 ja 556, 557 ne eivät mene läpi. Sitten seuraavaksi 362 puolesta vastaan päättyy. Tarkistamme. Nyt. Sorry, sorry about that. 362. 362. Rejected. Three. Hylätty. 364 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 370 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksy. Hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puol- 40 puol- kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 43 ja 44 yhdessä puolesta vastaan tyhjää tarkistamme nämä kaksi 43 ja 44. Close the vote. accepted. Hyväksytty 45 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 46 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 47 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 51, 52 ja 53 raukeavat. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 ja 2 raukeavat. 60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 Okei, okay, maybe, maybe the rapporteur could, could maybe... Ehkä esittelijäkin voisi sanoa jotakin. Siis 61 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 62 raukeaa, 60 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 63 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 65 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 68 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 71 raukea, 6, 69 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 5 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 70 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 72 puolesta vastaan tyhjä hylätty 6 ja 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty 74 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 74. Uh, and I close the vote. Rejected. Hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 70, 80 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 80 uudestaan. Oh. Our, our SND, you didn't vote at all. So 80, I close the vote. Päättyy. Kyllä kädet pitäisi nostaa. Pyydän nyt. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Similar rule. Yes, that's right. Three identical amendments. Eight. 8, 86 ja 87 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Neljä tarkistusta yhdeksästä 91 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys päättyy. Rejected. Hylätty. 93 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 118 tuloksen. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Työjärjestyspuheenvuoro. Esittelee hänen loppuäänestystä. Herra Dalunde. Kiitos puheenjohtaja Varttinen puolesta. Pyytäisin, että ryhmät voivat minuutin tai kaksi keskustella keskenään, koska on monimutkainen äänestys. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Kahden minuutin tauko. Two minutes break, as usual before final vote. If it is... Ennen loppuäänestystä. Tämä on ihan normaali, jos tällainen ehdotus tulee poliittiselta ryhmältä. Uh, I'm sorry because I had to order. Olen pahoillani. Tilasin tässä kahvia itselleni. Anteeksi. Ymmärrän kyllä. Okay, okay, I will try to do that next time, next break. Uh, we will... Sitten äänestämme loppuäänestysvuorossa nimenhuutoäänestyksenä. I open the vote. Äänestys alkaa. Final vote. Roll call vote. Jakob Dalunde. Jakob Dalunde mietintö loppuäänestys. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. Ah, okei. Okay. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Let us go to the next report. Seuraavaan mietintöön. luonnos. Esittelijä Rebecca Harms. French. Ystävät hyvät, aikaa ei ole paljon. Puoli yhdeltä tulkit ovat ihan lopussa, tai siis lopettavat työskentelyn, sanoi puheenjohtaja. He halusivat sanoa jotain. Nyt jos he voisivat lyhyesti tehdä sen tulkit, olkaa hyvät. Työtaistelun takia edelleen tulkit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 It means uh, we will finish at... Eli lopetamme kello 12.30 tasan, eli aikaa ei ole paljon ja paljon äänestämistä vielä edessämme. En tiedä, onko mahdollista hoitaa tämä, mutta yritetään. Kiitos yhteistyöstänne, edustaja Harms. Tutkimuksen avoinnin puiteohjelmaa 2020 Euroopan atomerkitys tutkimus- ja koulutusohjelma 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 3, 2 ja 3 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kaksi tarkistusta, koska 1, 3, 1 vedettiin pois. We vote for two amendments. I... Kaksi tarkistusta edessä äänestys päättyy. Hyväksytty molemmat. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 ja 04, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hylätty. 1, 4, 3 puolesta vastaan tyhjä. tarkistetaan. 1, 4, 3. I close the vote. Äänestys päättyy. Rejected one. Hylätty. 1, 4, 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1, 4, 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan 146. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta korota 147. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 148 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 150 puolesta vastaan tarkistetaan 150. Äänestys päättyy. Hyväksytty 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty 155 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 26, 158 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 161 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 159 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Jos sopii, äänestys päättyy. Hylätty. Selvästi. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää, 165 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 165. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty 168 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 169 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 170 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 171 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 172 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 173 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 173. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 174 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 30 puolesta. Vastaan tyhjä Hylätty. 176 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32, 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 ja 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Uh, one, eight, two. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 34. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 8 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 8 5 puolesta vastaan Enpä tiedä. Tarkistetaan. Äänestys päättyy hylätty 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 189 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 39 puolesta vastaan tyhjä yletty. 193 puolesta vastaan tyhjä yletty. 4 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 41, 94 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42, 195 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 45 196 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 46 197 puolesta vastaan, tyhjä, vastaan tyhjää hylätty 47, 1, 9, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty 49, 199 puolesta vastaan tarkistetaan. 49, 199. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty 202 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 203 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 207. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty 208 puolesta. Vastaan tyhjä ylätty 58 209 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty 59 ja 210 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 61 211. No, loistava tiimi. Rebekka Harms ja Tamburano. 61 ja 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64, 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68, 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan Tarkistetaan. We check 70. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 71. Kohta kohdataan siis ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty toinen osa. Hetkinen. Se raukeaa. 72, myös 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta 76 puolesta vastaan tarkistetaan. 76. And I close the vote. Äänestys päättyy. hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää. 74. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 79 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 83 puolesta vastaan 83 tarkistetaan. 83. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 88 puolesta hetkinen

So I asked about 89. Niin, yhdeksän. Kahdeksan yhdeksän. Kahdeksan yhdeksän. Samaa mieltä. Is withdrawn? Well, we did. Ai vedetty pois, emme tienneet. Vedetty pois, joten yhdeksän. Rova Moody ja Balchitis ovat vetäneet pois tarkistuksen selvä. Eli ei sitten sitä. Eli 90 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 90. We check 90. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty 92 ja 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 93 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 6 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 94 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 95 puolesta, 94 tarkistetaan se. 94. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän ja yhdeksän seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 8 ja 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan. Enpä tiedä. 106 koneäänestys, joka päättyy. Hyväksytty 107 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 10 ja 108 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 117 puolesta vastaan. Tarkistetaan. One seven. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty 118 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 119 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 1-2-0 puolesta vastaan. Tarkistetaan. One to go. Oh. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyv- hyväksytty. 2-1 in favor. 1-2-1 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 1-2-2 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1, 2, 3 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 1, 2, 4 puolesta vastaan, hyväksytty. 14 ja 1, 2, 5 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 15, 1, 2, 6 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 1, 2, 7 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Two, seven, and I close the vote. Äänestys päättyy. Is rejected. 16 in favor. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys mietintöluonnoksesta näin tarkistettuna. Nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. I open the vote and roll call vote and I close the vote. It is accepted. hyväksyt Onnittelut esittelijälle mietinnöstä. Was not, not easy. Tämä ei ollut helppoa. Jason. Always so polite, Jerzy. Olette aina niin, aina niin kohta Jerzy. Mutta tämä on vain sellainen ydinkatastrofi, jonka tässä minulle järjestet. Well, uh, I am the organizer. are... Minä olen tämä organisoija, järjestäjä. Mitä minä nyt voisin tehdä? The majority decided. Enemmistö päätti tämän huolella, mutta minulle tämä kyllä on vain sellainen tuho. Nähdään sitten jatkossa, miten asia kehittyy ydinsektorilla. Kiitos. Uh, Kuten yleensäkin EU-ssa olemme monista asioista eri mieltä, mutta tämä on kuitenkin tämä demokraattinen pääs sääntö, jonka tässäkin pitäisi voittaa. Olen pahoillani, Rebekka, tässä siis demokratia päättää. Olen pahoillani. Pitäähän meidän puolustaa demokratiaa, niin kuin tiedät. Sitten mennään eteenpäin. Czislav Krasnodebski, lausuntoluonnos vaihtoehtoisten polttoaineiden otto Euroopan unionissa. Aika toimia, huutomerkki. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kol- kol- 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 24. päättyy. Rejected. Compromise four in favor. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Siis kompromissi kuusi. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä, nimenhuutoäänestyksenä joka alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. yli isolla enemmistöllä. Onnittelemme kaikkia. Kiitoksia tästä mietinnöstä. Ja sitten mennään seuraavaan kohtaan. Jens Kajerin lausunto EUn yleinen talousarvio vuosille 2019. Kaikki pääluokat. Tärkeä kysymys, todella tärkeä. Yritetään lopettaa tämä ennen 2030. Se on pyrkimys. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta tarkistamme 212. And I close the vote. Päättyy. Hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 oli tässä mukana, se on samalla se kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 19 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 217 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 218 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 ja 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ryhmänä kahdeksan tarkistusta 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 130, sitten kolme tarkistusta 138-143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 173, 175 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 229 puolesta vastaan Tarkistetaan kuitenkin, etut selväksi. 229. I close, I close the vote. Hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Sitten taas ryhmä yksi vuorossa. Kaikki, jos noin kymmenen tarkistusta taitaa olla puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ryhmä äänestys kaksi. Siinä on enemmän äänest- noita tar- kymmenen sivua puolesta. <laughs> Vastaan tyhjää. Hyväksytty. And now we go. Two, three, four in favor. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 239 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 240 ja tähän tulee suullinen tarkistus Eileriltä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 241 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 242 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 243 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty 245 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. SD-ryhmä ei nyt ollenkaan äänestä. Herra Sorinio ja Sanomato. Te äänestitte muutama minuutti sitten vielä, mutta nyt ovat heittäneet kesken kaiken, joten ei mitään äänestystä. Ei mitään ääniä. Tekin siellä. Hmm. 245. Koneäänestyksenä. Okei, okay. electronic check. I opened the vote, sorry. Äänestys alkaa. Rejected. Rejected. 246 in favor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 hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. Hyvä. Nyt saamme tärkeän äänestyksen loppuun. Sitten ensi vuoden budjetti. Sitten esittelijä Sofia Sakorafa. Ehdotus Euroopan parlamentin neuvoston asetukseksi aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastoa, kohdisrahastoa ja niin edelleen. Ensimmäinen äänestys, tarkistus yksi, nimenhuutoäänestys. Hyvin tärkeä. Ähm, Uh, rejection of... Hylätäänkö komission ehdotus siis? Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Hyvin tärkeä. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätään komission ehdotus. Sitten me emme sitten äänestä mistään muusta tässä mietinnössä. Sitten mennään eteenpäin viimeiseen kahteen, 21 kohta esityslistalla. Liiv, Liiv Viering, teknologinen arviointi, 54 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. So let us check it. Me tarkistamme tämän tuloksen 54. Viisikymmentäneljä. 54. I close the vote. Äänestys päättyy. Yeah, it was accepted. Okay. 50. Hyväksytty 55 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty 56 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 58 puolesta, vastaan tyhjä 90 kompromissi 10 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 61 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 62 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 63 puolesta, vastaan tyhjä 64 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 65 puolesta, vastaan tarkistetaan 65. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty kompromissi 11 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 68 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 69 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 70 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 71 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 72 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 12 kompromissi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 14 kompromissi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 83 puolesta. Kompromissi 14 selvä. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Hyvä ajatus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 84 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 84. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 86 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 ei vaan yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan hylätty. 9-3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjä hyötty. 102 puolesta vastaan. Tarkistetaan 102. 102. Äänestys päättyy. Hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä ylätty 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 106 puolesta vastaan tyhjää ylätty 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 111. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 115 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjä 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 0 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 2 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 1, 2, 3 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 4 puolesta vastaan. Tarkistetaan. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 2, 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 24a kompromissi. Koneäänestys Kompromissi 24a. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan. Tarkistetaan sekin koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten yksi 3, 1 puolesta vastaan. Tarkistetaan. I close the vote. Äänestys päättyy. Rejected. One. Hylätty 1-3-2 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Sorry. Puheenjohtaja pahoittelut. 1-3-2. We should... Anteeksi puheenjohtaja, meidän pitäisi lopettaa. Tässä on kyse tulkkien oikeuksista. Meillä ei ole aikaa lopettaa, ei pitäisi jatkaa ilman tulkkajakaan. Kyse on demokratian ja oikeuksien puolustamista. Mielestäni jos me jatkamme 230 jälkeen, annamme huonoa esimerkkiä koko yhteiskunnalle. Minä en jää. Uh, I, uh, uh, I understand that you still